Tämän oikaisupyynnön hyväksyntä työjärjestyksen 300, 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutuu, mikäli 24 tunnin kuluessa yksikään työpuolueen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei pyydä asiasta toimitettavan äänestystä. Teksti löytyy täysistunnon verkkosivuilta ja otsake julkaistaan istuntojakson pöytäkirjassa. Minulla on työjärjestykseen liittyvä puheenvuoropyyntö. Kollega Gletsos, olkaa hyvä. Συνάδελφοι, 1100 παιδικοί σταθμοί με 5.500 παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύουν. 1100 lastentarhaa Kreikassa ovat nyt joutumassa siihen tilanteeseen, että ne eivät toimi, koska ei ole varoja. Tältä näyttää tilanne ja komission tulisi konkreettisesti käsitellä tätä aihetta, samoin myös muita kohtia, jotka vaivavat Euroopan kansoja. Sen sijaan on niin, että Jean-Claude Juncker on yrittänyt hyväksymättömillä epädemokraattisilla toimenpiteillä – ohjaamaan Kreikan kansaa tiettyyn suuntaan. Millä oikeudella hän tekee tämän? Edustaja Kletsos, olkaapa hyvä. Edustaja Gletsos. Arvoisa kollega, on hyvä, että asianne tiimoilta olette esittäneet myöskin kirjallisen ehdotuksen, mutta asian pitää myöskin liittyä itse työjärjestykseen. Se, mistä puhuitte, siitä voidaan käydä poliittista keskustelua, mutta ei liity millään muotoa työjärjestykseen. Tämä on klassinen esimerkki minuutin puheenvuoroista joita on täällä tarjolla. Joten kollega Gletsos, kun seuraavalla kerralla haluatte tehdä vastavalaisen ilmoituksen, niin yrittäkää se ujottaa näihin minuutin puheenvuoroihin. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä työjärjestykseen liittyen ei ole, kollega Lambert, siis työjärjestykseen liittyen ilmeisesti. au nom de mon groupe Haluaisin puhua ryhmäni nimessä, että esityslistalle tällä viikolla laitetaan keskustelu päätöslauselmasta, joka koskee komission työohjelmaa. Tämäkään ei liity työjärjestykseen. Esityslista-asiat hoidetaan kohta. Aika näppärästi toimittu, mutta minä toimin pitkään puolueryhmän johtajana, tiedän miten asiat hoidetaan ja hoituu, mutta yritetään toimia esityslistan